Ja nyt Mogherini, loppupuheenvuoronne. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, ymmärrän. oli näin on näissä kuulemisissa, joka ei antanut teille ja tulkeille kirjoitettua tekstejä alkuun kommentteihin. Ajatelkaa, kuinka vähän kir- olen kirjoittanut loppukommentteihin käynyt tämän päätteeksi. Tällä lyhyesti. Kiitän näistä noin kolmesta tunnista, jotka olette antaneet minulle. Olette äärimmäisen arvokkaita. Olen valmis tautua työhöni, jos päätätte mennä siihen valita. Olen saanut lisää tietoa ja ymmärrystä teidän prioriteeteista. Meillä on yhteistyössä valtavasti potentiaalia. Olen yllättänyt, että kukaan ei puhunut suhteestani tähän valiokuntaan parlamentissa. Voisin sanoa pari sanaa siitä. Paljon on jo vastauksena valiokunnan kirjallisiin kysymyksiin. Haluaisin olla läsnä paljon. Yksi Yksi ehdotus on, että me tapaisimme yleensä sitten neuvoston tapaamisia ennen ja niitä jälkeen. Että voisimme keskustella ulkopolitiikan yhteisestä visiosta. Kaikilla on tietysti legitimiteettinsä roolinsa, mutta meillä oli ja mielipiteitä kanssanne ennen kuin olkaa sen neuvoston tapaamista. Seuranta ehkä voisi tapahtua teknisellä tasolla, että pääsihteeri raportoisi tehdystä päätöksistä. Haluaisin myöskin uuden äh, äh levyyttää tämän yleisen komitean tapaamisia. Teillä on huolta asiakirjojen saatavuuden kannalta. Voisi hyvin pragmaattisesti, mutta rakenteellisesti jatkaa tätä työtä on asia, joka herättää kysymysmerkkejä. Siitä oli kysytty, että nämä nuo varaamiesjärjestely, minä ja puheenjohtaja Juncker ja komissaari, meidän lähestymistapa olisi muita Haania ja muita komissaaria tämän varamiehen Ei kalenteripohjalta, vaan sällön pohjalta. Meidän täytyy löytää rakennetta yhteistyöllä. Mielelläni toin aloitteita parlamentaarisen diplomaation hengessä. Olen tehnyt sitä paljon, arvostan sitä. Mutta tuolta pohjalta myös pyytäisin, jos, jos meistä tulee korkea edustaja, ehkä vähän ehdokas, että jakaisimme tämän prosessin, että saisimme siitä mahdollisimman paljon irti. Olette pitäneet arvokkaana tätä mielipiteitä vaihtoa delegaatioiden johtajien kanssa, erityisedustajien kanssa. Meillä oli niin rohkaisen tähän. On tärkeää luoda näitä kytköksiä. Tehdä kaikesta saatavaa valiokunnan poliittisessa raportoinnissa löytää keino rakenteelliseen yhteiseen työhön. Meidän pitäisi pysyä eri instituutioiden, ää, eri instituutioiden ulkopoliittisen toiminnan keskiössä ja tässä tarvittiin myös Euroopan parlamenttia. Lopulta, lopuksi totesin, että päivän keskustelu on osoittanut, että haasteet ovat malkaa isoja. Ja ää, elokuun päätöksen jälkeen tiedän, että haasteet ovat valtavia. Ja päivittäin ymmärrän, että ne ovat valtavampia kuin odotin. Mutta uskon, että meillä on viisi vuotta täskellä tämän parissa. Meillä on korkeat odotukset. Niitä voi aina vähän alentaa. Meidän pitää olla tiimejä. eri Euroopan yhteisön kesken. Meidän täytyy olla hyvät työskentelytavat, voimakasta poliittista tahtoa ja johtajuutta ja voisimme saavuttaa jotakin asioita tänään hahmoteltua. ja luottaisin kovasti yhteistyöhön teidän kanssanne ja teidän tukeen. tämä on velvollisuus, vaan tämä protesti edussamme, koska monet asiat, joista puhun tänään, ovat, aiheuttavat voimakkaita tuntoja, niin kun näyttävät minusta. Mogherini. Rouva Mogherini, parhaat kollegat, kiitän teitä kaikkia. Tämä oli hyvin täsmällinen kokous, lyhyehkö kokous, jossa tuli esiin hyvin paljon asiaa. Kiitän niin kirjallisista vastauksistanne kuin äskeisestäkin äh, puheenvuorostanne, jossa kuvailitte vielä toivomanne yhteistyötä tämän talon ja teidän välillänne. Ja aivan varmasti tässä on kyse paitsi valvonta toiminnasta myös äh, ennalta kuulemisesta strategisten asiakirjojen ja monien tärkeiden päätösten kohdalla ja samoin tietojen vaihdosta. Esimerkiksi nämä luottamukselliset asiakirjat äh, ja muut seikat, joista me itse asiassa olemmekin jo saaneet tilaisuuden keskustella. Ulkosuhdehallinnon rakenne on myös meille hyvin tärkeä asia ja se, että sovitusta pidetään kiinni. Tässä ehkä hiukan täytäntöön pantavaa vielä on ja tulee todella katsoa, vaikkapa tätä kolmannes, kolmannes, kolmannes ratkaisua tai vaikkapa näiden lähetettyjen kansallisten edustajien tai asiantuntijoiden määrän vähentämistä, kun puhutaan kriisin ratkaisusta ja kattavasta lähestymistavasta, te tässä viittasitte moniinkin asioihin, joihin haluamme mielellämme palata, ja erityisesti juuri tuo synergia, synergian parantaminen komission, parlamentin ja ulkosuhdehallinnon toimien välillä. Tähän on varmasti päästävä. Ja tarvitaan, niin kuin sanoitte, tuollaista ryhmähenkeä. Ja uskon, että teidän valmiutenne nähdä itsenne hyvin aktiivisena varapuheenjohtajana on aika tärkeä asia ja se varmasti johtaa myös siihen, että neuvosto seuraa teitä. Kiitän teitä ne Meidän täytyy varmasti muuten myös keskustella vielä noista budjettikysymyksistäkin. Näitähän raapaisti hiukan pinnalta ihan jo pelkästään asetuksen muuttaminen ja se, miten rahoja saadaan tehokkaammin käyttöön. Itse olemme asettaneet itsellemme tiettyjä sääntöjä, jotka turhaan ehkä laittavat byrokratian kapuloita rattaisiimme. Sydämelliset kiitokset. Kiitos siitä, että tulitte kuultavaksemme. Kaikki varmasti saivat vastauksia ja toivon, että tästä kehkeytyy erinomainen yhteistyö ja toivon, että kaiken kaikkiaan saamme hyvän yhteistyösuhteen koko komission, koko kollegioiden huomisaamuna varhain kello yhdeksältä, yhdeksältä, yhdeksältä järjestämme laajennetun työvaliokunnan kokouksen, jossa pohdiskelemme kirjettä, joka meidän on teidän arvioitinne suhteen kirjoitettava. Kiitoksia ja hyvää iltaa.